le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen, guten Morgen, good morning. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, meillä on äh, tänään aamu, jolloin on paljon äänestyksiä tärkeistä aiheista. Toivotan kaikki syömisesti tervetulleeksi. Meitä on kohta mutta huomattavasti enemmän kuin eilen iltapäivällä. Siitä huolimatta eilen, iltapäivä, eilen iltapäivä oli mielenkiintoinen. Minulla olisi ehdotus esityslistan muuttamiseksi. Rovana Blam on pyytänyt, että äänestäisimme hänen esityksestään yleispalvelu ja 112 hätänumeron jälkeen. Kysymys on kohdasta 13 koska hän joutuu vastaamaan työllisyysvaliokuntaan esittelemään toisen, valiokun, toisen mietinnön, jos kellään ei ole mitään tätä vastaan. Aloitamme kohdalla seitsemän sitten luvussa 13 ja sitten taas eteenpäin normaalisti 8, 9 ja niin edelleen. En huomaa, että kukaan vastustaa tätä. Näin autamme kollegoja työskentelemään muissakin valiokunnissa, mikä on hyvä asia. Kaikilla on varmaan äänestyskortit mukana. Varmaan tulee nimenhuutoäänestyksiä. Ja jos ei, niin kortti oli mukana, niin on syytä kiiruhtaa noutamaan se. So, kleine Sekunde. So, dann geht's also los. Äh, Top. Niin. Kohta seitsemän yleispalveluista 12 hätänumero. Esittelijä on Jose Manuel Fernandez.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 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys äänestämme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Wer macht Abstimmung ist beendet. Äänestys on päättynyt. 56 ääntä puolesta, yksi vastaan, ei yhtään tyhjää. Onnittelut esittelijälle Fernandesille. Onnittelut 112 hätänumerosta. Siitä varmasti tulee olemaan monelle ihmiselle apua Euroopassa, että on vain yksi yhtenäinen numero. Sitten, kuten sanottu, tulemme nyt kohtaan 13. Energiainfrastruktuurin prioriteetit vuoteen 2020 ja sen jälkeen lausunnon laatihan Rovana plomp. Siirrymme äänestykseen. Tarkistus 1. Kervenjan Kervarandi. Ei vielä. Was ist los? Ah. EPP verteilt noch niin EPP jakaa vielä äänestyslistan. Odotamme hetken aikaa. you can take mine, no problem. I can give you some. I can, give you. also, Austausch der Abstimmlisten unter den Politikern. Äänestysten vaihto ryhmien kesken ei näytä olevan tarpeen, koska nyt myös kollega Schnellhardt näyttää jo saaneen äänestyslistan. Host Schnellhardt. onkohan paikalla? Ei vieläkään. Ja gut. Das ist, huh?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 So, es sieht so aus, als ob alle ihre... siltä, että kaikilla on nyt äänestyslistansa. Näin voimme sitten aloittaa äänestykset ja nyt lähdetään liikkeelle taas ykkösestä. Gerben Jan Gerbrandi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän. Kahdeksan tarkistetaan. EPP eine zu viel. Yksi liikaa EPP-riveissä. Nyt hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan on hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Siis kymmenen tarkistetaan. Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt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 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 22. Äänestys päättyy. hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tuleekin jo loppuäänestys tästä mietinnöstä. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt. 56 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle, Rovana Plomp. Ja onnittelua sitten tylysvalikunnassa. Ja kiitos vielä kerran sihteeristölle, joka valmistelee äänestyslistat ja tekee paljon työtä jo etukäteen. Ja nyt sitten jatkamme kohdalla kahdeksan. Äänestys mietinnöstä. Analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasujen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi. Esittelijänä on Vas Eichhout. Äh, Meillä on nimenhuutoäänestyspyyntö. Sellaisia tapahtuu myös valiokunnassa työjärjestyksemme mukaisesti. Tämä koskee tarkistuksia 2 ja 2a. Minun täytyy kysyä, onko joku tätä vastaan, että pidämme nimenhuutoäänestyksen. Eli tarkoittaa sitä, että neljäs, neljänneksen jäsenistä 16 pitää nousta, jotka haluavat tätä nimenhuutoäänestystä. Heitä on siis yli 16, eli nimenhuutoäänestys on hyväksytty. Dann gibt's das. So. Kysymys on nyt sitä, että lähdetään liikkeelle. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi. Tämä on siis nyt se nimenhuutoäänestys. Also Abstimmung beendet. 53 dafür. 53 puolesta, 7 vastaan, 1 tyhjää, hyväksytty. Ja nyt sitten konsolidoitu esitys 1. Onko tämä nyt 2A? Mikä nyt sitten on 2A? Onko tässäkin nyt sitten nimenhuutoäänestys? On. Konsolidoidusta ykkösestä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Tämä helpottaa työtä huomattavasti. Nyt sitten jatketaan monta sivua eteenpäin, koska olemme onneksemme voineet saada aikaan näin monia kompromisseja. Minulla on nyt kysymys sivusta 11. Kohta 2a uusi. Tarkistus 98. Sabine Wills. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Ah, toinen osa raukeaa. Sitten 101 Oresterossi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 104. Ein EPP zu viel. Yksi EPP liikaa. Ja, beendet. Is... Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 34,27. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 useammassa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraava sivu. 118. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty sekin. Kohta 5 ja uusi 121 osa Westlund. Pu- ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 122 123 ovat samansisältöisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 126 Äänestys päättyy. Ja niukasti hylätty. 124 puolesta vastaan. Tämä pitää myös tarkistaa. 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt toisinpäin hyväksytty. Kaksi kollegaa ei kuitenkaan ole käyttänyt äänestyskorttia, joten emme tiedä, miten tämä oli täsmällisesti. 125 raukeaa. Ja nyt jatketaan 128 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 136 tarkistetaan. Yksi EPP liikaa. Edelleenkin. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. 135 useassa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. 135, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja toinen osa se näyttää raukeavan. No niin, toinen osa raukeaa. 134 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 kohta kohdalta ensimmäinen osa. Puol- vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 138. Hosnelhat haluaa, että 137 tarkistetaan, 137 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 138. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 143. Abstimmung ended. Äänestys päättyy. Tämä täytyy toistaa, koska viime hetkellä EPP-rivestä tuli yksi ääni liikaa. Äänestämme uudestaan. Äänestys alkaa. Olisi ollut niin kaunista, että taas edelleenkin yksi EPPstä liikaa. Nyt tilanne on hyvä. Ja sama tulos, joten hylätty. Ja sitten 144. François Grostet puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 useassa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 raukeaa, 151 ensimmäinen osa vastaan, tyhjää, hylätty. Sata viisikymmentä kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt kohta 10a uusi, 160 4, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106, aha, tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää Ei aivan selvä. En nähnyt liberaalien käsiä, joten tarkistetaan 167. Äänestys alkaa. EPP viel. Yksi liikaa EPPssä. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. 168 puolesta. Aa, kun tämä hylättiin, nyt äänestetään alkuperäisestä tekstistä 167 alunperä, alkuperäinen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty. Hyvä. Kaikki eivät näy. 168 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre yksi Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kuusi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten toivotan esittelijänkin tervetulleeksi. Niin. Jatkamme 220 puolesta. 220 vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 220. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. kolme henkilöä ei äänestä. Meitä on 64, 31 on kortti, joten no niin, niukasti hylätty. Itre 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 17 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Nyt 169 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 170 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 171 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Jatkamme 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa Yksi liikaa EPPssä, kaksi liikaa. Nyt oikein. Äänestys päättyy. 31, 31, yksi tyhjää. Hylätty. Ja nyt 175, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta, toinen osa raukeaa ja kolmas osa raukeaa myös. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. 182 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan toinen osa. Yksi EPP liikaa. Kovin innokkaita tänä aamuna. No niin nyt. Hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 ja 187 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 188 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa raukeaa. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Itre 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 36. Tarkistetaan. 197. Tarkistetaan. EPP aina zu viel, wir müssen das mal klären. Yksi EPP taas liikaa. Hylätty. 197 on hylätty. Osas Kostetilla on tarkka silmä tänä aamuna. Hän näkee selvästi, mitä tapahtuu, ja se näyttää kannattavan. Niin. Itre 36, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjiä hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 206, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 207 puolesta, vastaan, tyhjää, nyt tarkistetaan. 207. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt 16a uusi 217. Ei äänestystä. Kohta 17a uusi tarkistus 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 34, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, myös hyväksytty. Toinen osa tarkistetaan. EPP aina yksi liikaa. No niin, nyt hyvä. Tällä kertaa tulos oli aivan oikein. Hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203, 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vas, 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 tarkistetaan. 242. nyt kun tilanne on selvä. Voimme lopettaa. Hyväksytty. Nyt 243 ja itse 30 puolesta. Ei. 200 niin, me olemme 242. Nyt 243 Holger Kramer puolesta vastaan tarkistetaan. 243. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 244 ja ITRE 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 245 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 246 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 247 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 248 raukeaa. 249 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatko joku tarkistaa? Ja tarkistetaan. 249. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 ja 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 9, 21 puolesta. Ah, ITRE 19. ITRE 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Itse 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itse 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. ITRE 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117. Aa, vielä ITRE 38 ensimmäinen osa, josta pitää äänestää puolesta. ITRE 38 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tämä ei ole ollenkaan selvää. Tarkistetaanpa se. Yksi liikaa EPPstä. No niin. Nyt aivan selvää. Ei kuitenkaan käsiä ylös. Hmm. 117 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylättyä. tarkistetaan. 117 ensimmäinen osa tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää, sekin hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 254 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 255 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 256, 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itse 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itse 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Päättyy. Hylätty. 261 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. hyväksytty, mutta erinäiset kollegat eivät äänestäneet. Hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. yksi liikaa EPPstä. Nyt hyvä. Hylätty. 263 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 41 puolesta vastaan. En pysty näkemään sitä, kun kädet eivät nouse. Siis ITRE 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kohta 21a uusi, 284, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Äänestämme ensimmäisestä osasta koneellisesti. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät ihmiset, teidän täytyy nostaa käsi ylös. Täällä edessä ei kukaan näitä nostavan kättä ylös. Minun täytyy voida nähdä. Toinen osa. Kukaan toisen osan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 285 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 286. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 hyväksytty <laughs> puolesta vastaan tyhjää hylätty. 295 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296, 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 296-297. hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 42 osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 26a uusi 318 Vaas Eichhout puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 322 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. Ja myös näin sitten 326 Holger Kramer puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 327 puolesta vastaan. Näyttää hiukan samalta. Tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 329 puolesta. Tarkistus 329 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 303. 330 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 331. Tarkistamme. 330 tarkistetaan. Ist päättyy. Hyväksytty. 331 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 47, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 48 puolesta vastaan. Uudestaan. Itri 48 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 300. Tämä vielä tarkistetaan. François, näin monta tarkistusta. ITRE 49 puolesta. Ah, äänestys alkaa. Alle abgestimmt, dann ist es beendet. Äänestys päättyy. Tällä kertaa hyväksytty. Seuraava aukeaa. 339, 340 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Arvasin sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, kaikilla eivät ole kortit mukana. Tulos olisi erinäköinen, tai on erinäköinen kuin käsillä. Ja nyt 341 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten 343 puolesta. 343. 343. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 344 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 349 puolesta vastaan tyhjää. Sekin pitää tarkistaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. kaksi Gardini Berlatto. Useassa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. A. Second raukeaa. Kaikki raukeaa. Also wir machen weiter bei 355. Jatkamme 355. Korhola puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 356 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 357 suurisella tarkistuksella puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Itre 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yeah, yeah, okei. Okay. <laughs> Eli check Hän on nyt tänään täynnä tarkistuksia. Ovatko kaikki äänestäneet? Puuttuu vielä muutama ääni. No niin, nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mikä yllätys. Hitler 52 Siis tarkistus 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 52 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ha <laughs> ha.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 So, Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Itre 53 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 55. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Pietari 56 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Abstimmung B. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 57. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itse 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itse 60 puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatus on kappaleet tarkistus 1 ja 2 ja 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi. Näin toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi. Ja tarkistetaan. Toinen osa, tarkistus viisi. Alle abgestimmt? Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin. Das nächste Mal früher überlegen. Ensi kerralla on paras miettiä etukäteen. Tarkistus viisi. Ei, ei. Niin. Menemme tarkistukseen kuusi ja seitsemän. Ne ovat sisältöisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 16. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta. Tarkistetaan. 17 tarkistetaan. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. EPP eine viel. EPPssä yksi liikaa. Äänestys päättyy, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre, Jonatus on kappale B, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 30. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. S ja D yksi ääni liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. No niin. Nyt olemme tarkistuksessa 39.40 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat. 42 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Sekin on ylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Onko siinä ei mitään järkeä? Joten siirrymme Itren johdantason kappale A, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 58, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puol- ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi ensimmäinen osa. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 66 puolesta. 6. Tarkistamme 65. Äänestys alkaa. 65. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Achtundsechzig. 68. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tämä oli loistavaa. Nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Yksi liikaa EPP-riveissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki ovat äänestäneet. Hyvä. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 14 vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle Bas Eichhautille. Tämmöiset onnittelut tästä tehdystä työstä. Kiitos kaikille sihteeristössä, varjoesittelijöille, kollegoille ITRE-valiokunnasta, tästä mietinnöstä, jonka nyt sitten viemme täysistunnon käsiteltäväksi. Ja me jatkamme nyt äh, hedelmä täysmehuilla numero yhdeksän esityslistalla. Ensimmäinen Karl Lüter ensin työstyspuheenvuoro. Yes, um, I would like to ask the... Niin, haluaisin pyytää komissiota tai ehkä oikeudellista yksikköä näistä ykkös- ja kakkoskonsolidoidusta tarkistuksista, koska nehän viittaavat vaateita koskevan direktiivin ja tuossa kodetaan, tai väitteitä koskevan direktiivin ja tuossa sanotaan, että jos lisätään sokeria, se pitäisi olla tuote nimen mielessä, mutta parlamentissa ainakin nämä konsolidoiduissa tarkistuksissa on päinvastainen logiikka. Eli silloin kun sokeria lisätään, niin sitä ei lisätä sinne ää, aineluetteloon, eikä myöskään merkintää siitä ole erikseen siinä tuotenimen mielessä. Onko tämä direktiivin mukaista koska jos siinä ei saisi olla sokeria siinä mehussa ja jos siihen lisätään jotakin sellaista, mitä siinä ei saisi olla, niin onko tällainen käytäntö itse asiassa direktiivin mukainen? Onko esittelijällä tähän asiaan kanta? Kiitos puheenjohtaja. azúcar continúa presente para... Niin, puheenjohtaja. Siis tässä kyse on tiivistemehuista ja sitten hedelmätäysmehuista. Tässä kyse on sitten sokerista. Ei tässä ole kyse siitä, että tässä tiivisteihin lisättäisiin sokeria tai hedelmää täysmehuihin. Eli tässä ei sinänsä puututa tuohon noihin väittämiin. Tässä puhutaan ainoastaan nektareihin lisättävästä sokerista ja niihin sitä saa lisätä. Eli tässä on sinänsä päinvastainen tilanne nykyisellään on olemassa tuo väittämä ilman lisättyä sokeria. Ja tämä, tässä, tämä nyt on hylätty myös tuo pienin vähimmäinen, vähimmäismäärä sokeria, joka on aikaisemmin voitu lisätä. Puheenjohtaja on yhtä mieltä esittelijän kanssa. Ryhmät olivat kaikki tämän puolesta paitsi vihreät, siksi äänestämme nyt. Tarkistus 21. Oreste Rossi. Not to the rapporteur. No, we are in the... Siis tämä oli komissiolle eikä esittelijälle. Keskellä äänestystä Puheenjohtaja on sen puolesta, mitä poliittiset ryhmät ovat esittäneet, ja me äänestämme tästä. Me kuulimme esittelijän kannan. Tässä tässä on kysymys. Me emme voi keskellä äänestystä alkaa asettamaan kyseenalaiseksi äänestystä. Se täytyy tehdä aikaisemmin. Hoss Schnellhaat on pyytänyt puheenvuoron. Aivan lyhyesti. Puheenjohtaja on oikeassa. Ennen äänestystä ei voi alkaa yhtäkkiä puuttumaan asioihin, mutta tietysti asia sinänsä on ihan oikeutettu. Ehdottaisin, että äänestyksen jälkeen, ennen kuin asia käsitellään täysistunnossa, että tämä aihe vielä otettaisiin keskustelun kohteeksi. Sorry, wer dagegen ist, stimmt dagegen. Joka on vastaan, niin sitä vastaan. Se on hyvin yksinkertaista. En mä nyt voi alkaa käymään keskustelua siitä, onko tämä nyt sallittua vai ei. Niin, äänestämme. Se, joka on vastaan, on vastaan. Oresterossi, tarkistus 21, puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 23, puolesta. Vastaan, tyhjää hylä, hyväksytty. Agri 4. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 25. Ist beendet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt sitten tähän kuuluisaan konsolidoituun tarkistukseen yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää Tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Dann ist die Abstimmung. Äänestys on päättynyt. Ist mit großer Mehrheit angenommen. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Ja nyt sitten jatkamme. konsolidoitu tarkistus 2. Kuka, jo, kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 7 puolesta. Agri 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 9. Agri 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäkymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen Agri 14 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 10 ja 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ist ein d? zu viel? Yksi SD liikaa. Dann ist das gut. Beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta. Siis 54. Tarkistus 54, alkuperäinen teksti ilman suullista tarkistusta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56, 57, 58, 59 ja Agri 18 sisältöiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61. Kuusikymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Alle abgestimmt. Dann ist es beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ankri 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme alkuperäisestä tarkistuksesta 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt johdantosan kappale, tarkistus yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17. Ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 ja 19, 18 ja 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri kaksi puolesta vastaan. Puo, tyhjää, hyväksytty. Agri kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus kolme. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt sitten loppu Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 puolesta 9 vastaan, kaksi tyhjää, ja nyt sitten toinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Muutama ääni puuttuu vielä. Kaikki ovat siis äänestäneet, no niin. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 9 vastaan, 4 tyhjää. Onnittelut esittelijälle, herra Perejo Rodriguezille. Sydämestä onnittelut näistä mehuista, aidoista ja vääristä, joita nyt sitten voidaan nostaa markkinoilta. So, wir gehen zur nächsten Abstimmung. seuraava äänestys. Numero 10. Olkaa hyvä. Estelle Lange. Kiitoksia. En useinkaan ole samaa mieltä Gausliitterin kanssa täydestä sydämestä, niin, mutta kun hän on oikeassa, hän on oikeassa, joten nyt on äänestetty. Ja mielestäni kysymys täytyy nyt sitten esittää oikeudelliselle yksikölle, siis se, jonka Kaal esitti. Me juuri äänestimme siitä, että nyt merkitään jotakin sellaista, joka on jo kielletty, eli lisätään sokeria luonnolliseen hedelmämehuun, hedelmämehuun. Se tarkoittaa sitä, että tässä ei ole rotamyrkkyä tässä vedessä, ja tietenkään ei ole, koska on kiellettyä lisätä rotamyrkkyä tänne. Eli me olemme kääntäneet logiikan ympäri. Olemme sanoneet, että voimme merkitä jotakin sellaista, joka on jo kielletty, eli sokerin lisääminen, ja sitten emme merkitse sitä, että sokeria ei lisätä. On järkevämpää, että merkitään se, mikä tuotteessa ja on, onko se sitten lisättyä sokeria vai onko se mandariinimehua, ja olen aika yllättynyt sosialistiystävistäni, jotka yleensä ovat niin kovin kiinnostuneita avoimuudesta kuluttajia kohtaan ja jotka näennäisesti ainakin hedelmämehun kohdalla eivät näytä välittävän. Joten äh, Schlüters, tiedän, että te välitätte kyllä, kyllä Dagmar, että välität. Mutta pistetään nyt sitten Karslyyterin kysymys oikeudelliselle yksikölle eteenpäin, eli onko tämä nyt loogisesti ja oikeudellisesti oikein. Ja komissiolta kysyttäköön, että onko tämä sitten linjassa väitteitä koskevan direktiivin kanssa. Kiitos. Koordinaattorin tulisi käsitellä tätä asiaa huomenna aamulla, ja voimme sitten vielä pyytää oikeusilta yksiköltä sen kantaa, mutta nämä asiat minusta kuitenkin täytyy selvittää hiukan aikaisemmin. Puhumme asiasta huomenna aamulla. Siirrymme nyt äänestykseen kohdasta 10. Tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskien. TSEitä koskeva asia siis. Esittelijänä on Dagmar Roth-Behrendt. Varmastikin kaikki tietävät, mistä tässä on nyt kysymys. Voimmekin siirtyä sitten äänestykseen. Konsolidoitu tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 2 puolesta. Vastaan tyhjää sekin on hyväksytty. Sitten kohdat, originaalinen, alkuperäinen teksti, suullisella tarkistuksella. Kohtaan neljä esittelijätä kukaan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kahdeksan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksitoista Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 13. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ja 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleet tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale B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 Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 56 puolesta, ei kukaan vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut Dagmar Berentille tarttuvista spunkiformisista enkefaliopatioista. Puheenjohtaja, haluaisin vielä sanoa, että tarkistus 22 Rova Antoneskulta on hyväksytty täällä tänään suurella enemmistöllä talon toisella puolella, ja se vaatii tutkimusta, joka koskee pikakokeita kuolemantapausten jälkeen minusta olisi parempi, että emme tekisi nyt itsemme naurunlaiseksi julkisuudessa, koska tällaisia kokeita on tehty yli 12 vuoden ajan ja pyytäisin, että voisimme edellisellä äänestyksellä tämän täysistunnossa jälleen poistaa tekstistä tämän vaatimuksen. Kiitos esittelijälle tästä tiedosta. Levitämme tietoa eteenpäin kaikille ryhmille ja silloin voidaan täysistunnossa vielä tarkistaa asia. No niin, nyt jatkamme esitystä mukaisesti. Tulemme kohtaan 11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 vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. EPP oli puolesta, sitten se on hyväksytty. No niin, sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 52 ääntä puolesta, ei vastaan, ei tyhjää. Onnittelut Anna Rosbachille. Kalat varmasti iloitsevat tänään tämän äänestyksen jälkeen. Kiitos sihteeristölle ja varjoesittelijöille. Nyt vuorossa on seuraava äänestys, joka koskee vammaisten liikkuvuuteen osallistamista sekä Euroopan vammaistrategian 2010-2020. Valmistelijana on Oreste Rossi. Meillä on Meillä on konsolisoitu tarkistus numero kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 ja 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan ja 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsoloitu tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyvä tarkistetaan. 51. Äänestys päättyy hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Loppuäänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta, ei yhtään vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut Oreste Rossille tästä lausunnosta. Onnittelut. Seuraavaksi 13 on jo käsitelty. Tulemme kohtaan 14. Sulinen kysymys EUn tuista saasuttaville ja kestävän kehityksen vastaisille käytänteille. Äänestämme puole, kuka on puolesta, kuka on vastaan, Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Niin. Vielä kerran äänestetään siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Yhä vähemmän äänestäjiä. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 20 vastaan. Suullinen kysymys tullaan esittämään Corin Lepage ja Kelvin Jan Kelbrandi. Ja, ja nyt sitten 15. Laaja-alaisen toimintamallin käyttöönotto ilmastoon vaikuttaviin kaasupäästöihin, muut kuin hiilidioksidipäästöt. Tästäkin täytyisi äänestää suullisesta, kysymyks- suullisesta vastattavasta kysymyksestä, kuka on puolesta, kuka on vastaan, Kuka äänestää tyhjää? Yksi ääni. Vastaan yksi tyhjää. Näin hyväksytty. Nyt on vuorossa kohta 16. Tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia. Also wir haben bei 15 zwei Abstimmungen. Wir haben die mündliche Anfrage. Niin olemme tehneet siis tämän suullisen kysymyksen kohdassa 15. Ja nyt meidän täytyy vielä keskustella äänestää. Okay. Siis nyt käydään keskustelu päätösasema-esityksestä. Ehkä esityksen laatijat käyttävät aluksi puheenvuoron ja esittelevät tämän päätösasemaesityksen, kuka sen haluaa tehdä. Herra Skilakakis. Well, thank you, Mr. President. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Uskoisin, että tämä on tärkeä päätöslauselma. Olemme tai tietoomme on tullut teidän aloitteestanne, että muut kuin hiilidioksidipäästöt ovat hyvin tärkeässä roolissa. Anteeksi vain, mutta rouva puheenjohtaja, de faire le silence, s'il vous plaît, que notre Voitteko nyt olla hivenen hiljempaa, jotta esittelijä voi puhu, pitää puheenvuoronsa? So, let... No niin. Palaisin tähän aiheeseen nyt sitten. Olemme nähneet, että muut kuin hiilidioksidipäästöt voivat olla hyvin merkittävässä roolissa ilmastopolitiikassamme. Kuitenkin olemme huomanneet ja ymmärtäneet, että sekä komissio komission aloitteet että maailman aloitteet kyseisten päästöjen osalta ovat puutteellisia siinä mielessä, että ne eivät ponnistele riittävästi eikä niillä ole riittävästi sisältöä. On tapauksia, joista olemme todenneet esimerkiksi HFC 23 osalta. Anteeksi nyt vain, rouva puheenjohtaja, mutta jos täällä jutellaan, niin ei ole mitään järkeä minun täällä puhua. Niin, minä kyllä vielä kertaalleen pyydän teitä olemaan hiljaa, jotta esittelijä voi äh, asiansa esittää. This is more Tämä on tärkeämpi asia kuin, se, kuin mitä ihmiset ymmärtävätkään, koska me voimme saada aikaiseksi ilmastollisia tuloksia murtoosalla siitä hinnasta, mitä me tällä hetkellä maksamme maailmanlaajuisesti ja Euroopassa. Meidän täytyy edetä voimallisemmin HFC-sektorilla ja muillakin hiilidio- muita kuin hiilidioksidipäästöjä koskevilla sektoreilla. Eli tämä päätöslauselma ja siihen liittyvä suullinen kysymys ovat sellaisia, että niiden tarkoitus on kiinnittää komission huomiota siihen, mitä pitäisi tehdä, ja pakottaa myös komissio laatimaan vahvempia linjauksia sekä kansainvälisellä tasolla Montrealin pöytäkirjan mukaisesti ja täällä Euroopassa. Olemme puhuneet paljon Euroopan ETS-stä, päästökauppajärjestelmästä, ja olemme nähneet, minkälaisia vaikeuksia ja virheitä olemme tehneet ja kohdanneet ETS. Ja ETSn ulkopuolella on valtavan laaja toimintasektori, jolla voidaan saada vahvoja ilmastotuloksia. Ja ehkä voimme myöskin madaltaa niitä hintoja, joilla teollisuutemme voisi päästä ilmastotavoitteisiin. Tämä on hyvin tärkeä asia ja toivoisin, että koko valiokunta tukisi tätä aloitetta. Kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Haluaisiko joku puheenvuoron? Chris Davis. Very briefly, I need to... Aivan lyhyesti sanoisin vain, että olen todella iloinen, että Skilakakis ja Seber ovat esittäneet tämän päätöslausumaehdotuksen hyväksyn kaiken siihen liittyvän. Me keskitymme hiilidioksidipäästöihin ja unohdamme, että itse asiassa se on pienehkö ilmaston, ilmastoa lämmittävä kaasu. Meillä on paljon muitakin yhdisteitä, joita yhteiskuntamme tuottaa, jotka ovat vakavia ilmastotekijöitä. Ja minun mielestäni täytyy tarkastella tätä asiaa ja näitä muitakin kaasuja ja yhdisteitä tarkemmin, joten innolla tuen tätä ehdotusta. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä tästä ehdotuksesta. Itse asiassa haluaisin mennä vielä pidemmällekin ja korostaa, kuinka tämän HCF-perheen satelliitit voivat olla hyvin tärkeitä tekijöitä. Näiden kaasujen paikantaminen ilmakehässä ovat hyvin tärkeitä siinä mielessä, että voidaan aivan tilallinen järjestelmä saada aikaiseksi, jolla voidaan pitoisuudet määrittää. Ja tämä on hyvin tärkeää, jotta voidaan paikallistaa, mistä nämä päästöt ovat lähtöisin. Minun mielestäni pyytäisin ihan eksplisiittisesti edistämään kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla voitaisiin paikantaa, paikallistaa ja mitata näitä päästöjä, jotka vaikuttavat merkittävästi kasvihuoneilmiöön ja jotka pitää tunnistaa ja tunnustaa, koska vain tällä tavalla voimme saada aikaiseksi sellaisia tietoja, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi näiden yhdisteiden poistaminen ilmakehästä. Viitaan tässä erityisesti siihen, kuinka on olemassa tiety, tiettyjä maatalousmaanviljelyskäytäntöjä, jotka tuottavat tiettyjä kaasuja, jotka taas vaikuttavat vakavasti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 ei ole ollut kovin innostunut tästä ehdotuksesta, jonka Skilakakis on tehnyt. Itse asiassa näiden päästöjen vähentämisessä on paljon ongelmia. Sanoisin tänne jääneille kollegoille, että että HFC 23 on hyvin aggressiivinen kaasu ja se on paljon aggressiivisempi kuin hiilidioksidi. Eli sen vaikutukset ovat todella vahingolliset. Ne ovat 12 kertaa suuremmat kuin perinteisten kasvihuonekaasujen vaikutukset. Toiseksi Euroopan unionilla on hyvin kallis järjestelmä, jota tuetaan veronmaksajien rahoilla. Miljardeja euroja käytetään sellaisen järjestelmään, joka ei toimi kunnolla. Ja Euroopan komissio viimeisessä kuulemistilaisuudessa on tämän seikan tunnustanut. Mutta jos nyt viitataan tämän järjestelmän sopimuskäytäntöön, niin tulevina vuosina ei ole luvassa järjestelmän muutosta, koska siihen liittyisi valtavia kulujen nousuja. Tämä on todella skandaali, koska ihan hetki sitten äänestettiin tarkistuksista, jotka koskivat hiilidioksipäästöjen vähentämisestä ja ihan prosenttiosuuksista. Tämä olisi ollut paljon tärkeämpi asia kuin mitä komissio on antanut ymmärtää. Pyydämme komissiolta, että se todellakin mahdollisimman pian uudistaisi tämän järjestelmän, joka ei toimi, joka on suorastaan skandaali. Kohdasta viisi haluaisin huomauttaa kollegoita. Siinä puhutaan tästä kysymyksistä. Meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta Skilakakiksen ehdotus saisi taakseen tuen. Kiitokset, kiitos puheenjohtaja. Support. Minäkin haluaisin tukea tätä päätöslauselmaa. On hyvin tärkeää keskittyä yhä enemmän muihin kasvihuonekaasuihin kuin pelkästään hiilidioksidiin eikä tämän tietenkään pidä tapahtua hiilidioksidileikkausten kustannuksella, mutta meidän täytyy keskittyä myös näihin muihin kaasuihin, jotka ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulevaisuudessa. Uskoisin, että me kaikki olemme valmiita tukemaan tätä ehdotusta näistä hiilidioksidipäästökysymyksistä. Ja tässä voidaan tietysti puhua muistakin päästöistä, kuten metaanista ja monista muista tällaista. Metaanihan on huomattavasti vahvempi ja, ja pahempi aine kuin tuo hiilidioksidi, joten sen takia tämä on hyvin tärkeä aihe. Nyt minä haluaisin sitten antaa puheenvuoron komission edustajalle. Ja sen, sieltä on kaksi edustajaa paikalla. Thank you very much, uh, Madam Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Voin sanoa, että komissio on huolissaan myös näistä muista kuin hiilidioksidipäästöistä, jotka ovat siis kasvihuonekaasuja. Ja tämä on tietysti matalahiilisen talouden tiekartan avain. Sehän ulottuu vuoteen 2050 asti. Hiili, muita kuin hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää noin 70-78 prosenttiin vuoteen 2050 asti verrattuna 1990 vuoden tasoihin. Joten olemme myös huolissamme näistä kyseisistä kaasuista ja kaasuyhdisteistä. Ja haluaisin huomauttaa, että EU terveyspolitiikkaa kiinnittää huomiota jo fluorisoiduihin kaasuihin esimerkiksi ja HCFC-yhdisteihin esimerkiksi ilmastoinnin alalla. Eli on olemassa jo lainsäädäntöä, joka merkittävästi pyrkii vähentämään muita kuin hiilidioksidipäästöjä. Kuitenkin on tarvetta toimia voimallisemmin ja vuonna 2009 komissionkin aktiivisesti ilmaissut kantansa siitä, että on välttämätöntä kiinnittää huomiota HCFC-yhdisteiden lisääntymiseen ja komissio on myöskin neuvotellut Montrealin pöytäkirjan puitteissa eh, ehdotuksista, joilla tarkistettaisiin kyseistä pöytäkirjaa niin, että vähennettäisiin HCFC-yhdisteitä, jolla voidaan kompensoida sitten YK omaa kolmen H ja C ohjelmaa. Samanaikaisesti me tarkastelemme myöskin fluorisoitujen kaatujen, kaasujen aloitetta, joka kattaa HCFC. Ja me tarkastelemme myöskin muita vaihtoehtoja tuleviksi toimiksi. Ja se, ne sisältävät myös mahdollisuuden vähentää vähitellen HCFC-yhdisteiden lisääntyminen EU-ssa. Se on yksi vaihtoehdoista, mitä komissio tarkastelee. EUn alueella. Eli edistystä on luvassa. Ja varmaan päätänkin puheenvuoroni tähän. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Merci beaucoup. Kiitoksia. Haluaako teidän kolleganne vielä sanoa tästä muuta, muutama sana? Monsieur Zuber. Uh, thank you. Thank you, uh, Madam President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan muutamia lisätietoja liittyen troposfääriseen otsoniin ja hiileen, jotka kuuluvat myös tämän päätöslauselman sisältöön. Haluaisin kertoa kaksi asiaa liittyen käynnissä oleviin neuvotteluihin pitkän aikavälin rajat ylittävään rajat ylittävään mm, prosessiin. Mustasta hiilestä nuesta on todettu, että niiden päästöjä pitäisi vähentää mahdollisimman tehokkaasti, mutta lisäksi pitäisi arvioida myös mustan hiilen päästöjen, noin päästöjen kokonaismäärä EUn ja myöskin Pohjois-Amerikan osalta. Nämä neuvottelut pitäisi päättyä 2011 vuoden lopussa, eli tämän vuoden lopussa, ja niiden seurauksena mahdollisesti sitten täydennetty pöytäkirja astuisi voimaan kahden vuoden päästä. Eli komissio johtaa näitä neuvotteluja EUn puolelta ja joitakin tuloksia on luvassa tämän vuoden lopussa. Mutta tästä ei vielä ole päätöksiä olemassa. Lisäksi komissio on päättänyt myös uudelleen tarkastella temaattisen strategian, joka koskee ilmansaasteita vuodelta 2005 ja esittää paketin 2013 viimeistään. Ja se sisältäisi myös partikkeliasiat ja myöskin noki, musta hiili on siinä mukana. Eli tämä prosessi komission johtamana on käynnissä ja sillä saattaa olla vaikutusta tuleviin linjauksiimme kansallisilla tasoilla ja EU-tasolla ja myöskin kansainvälisesti koskien nokipäästöjä ja myöskin partikkelipäästöjä. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten Skilakakis, te olette vielä pyytänytkin uudelleen puheenvuoroa. Yes, I would like to... Niin kyllä, haluaisin Haluan todeta, että Euroopan ympäristöviraston briefauksessa, joka tapahtui aivan 12. toukokuuta viime aikoina siis, todetaan aivan selvästi, että lainsäädäntö ei ole riittävä, jotta voitaisiin Euroopan Eurooppaa siinä edistää erityisesti siksi, että tasot on asetettu hyvin matalalle ja täytäntöönpanoaste on matala. Eli tästä viimeisestä toteamuksesta matalista vaatimustasoista ja matalasta täytäntöönpanoasteista haluaisin komissiolta kuulla kommentteja. Environmental Investigation Agency, not European niin e, ympäristötutkimusvirasto, ei siis eurooppalainen virasto. Niin haluaisin viitata komission toiseen puheenvuoroon, joka koskee ilmastonmuutosta aiheuttaviin tekijöihin ja terveystekijöihin, joita aiheuttavat nimenomaan hiiltä sisältävät partikkelipäästöt. On välttämätöntä toimia päästöjen lähteiden suhteen, koska niiden partikkelipitoisuus on 2,5, PM2,5, koska ne ovat sellaisia, jotka kohdentuvat nimenomaan haavoittuvaisimpiin kohteisiin, eli keuhkorakkuloihin. On ehdottomasti välttämätöntä pyrkiä vähentämään – päästölähteellä jo näiden partikkelien ilmaan pääsemistä, koska ne vaikuttavat pääasiassa terveyteen ja erityisesti kaupunkialueilla. Kaikki ne toimenpidekokonaisuudet, joihin on ryhdyttävä, ovat sellaisia, joilla täytyy puuttua tiettyihin päästölähteisiin. Tietyt päästölähteet ovat erittäin eh, ikäviä ja tehokkaita ja ne sijaitsevat erityisesti kaupunkialueilla ja viittaan tässä kaksi-tahti-moottoreihin, Eli siinä öljy karbonisoidaan osittain, mutta ne jää, jäävät kuitenkin tällaisiksi pieniksi pisaroiksi, pienen pieniksi pisa, pisaroiksi ja ne pysyvät ilmakehässä hajoamattomina hyvin pitkään. Ja viittaisin myöskin puun polttoon polttoon. Puun poltto on hyvinkin merkittävä partikkelipäästön lähde ja se vaikuttaa sekä terveyteen että ilmastoon. Ja lisäksi haluaisin korostaa, kuinka merkittävä päästölähde on myöskin niin sanottu flaring eli soihdutus öljykentillä. Siinähän poltetaan kaasua, joka erotetaan öljystä. Eli on aivan selvää, että hiilidioksidi on vähemmän tehokkaampi kuin me, tehokas kuin metalli, mutta kuitenkin hiiltä joutuu tämän prosessin seurauksena valtavasti ilmakehään, joten pyytäisin, että tämäkin aivan eksplisiittisesti otettaisiin huomioon, koska vain tällä tavalla pystymme vaikuttamaan siihen, että taistelemme tohokkaasti myöskin pieniä partikkeleita vastaan, ja ne vaikuttavat nimenomaan terveyteen hyvin merkittä, merkittävällä tavalla ja erityisesti hengityselinten terveyteen. terveyteen. Niin, kiitoksia. Ehkä komissio voisi vastata tähän Skilakakiksen esittämään kysymykseen. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Tämänhetkisen fluorisoidun kaadun äh, uudelleen tarkastelukomissiossa on käynnissä ja siinä tarkastellaan tämänhetkisen sääntelyn vaikutuksia ja myöskin tulevaisuuden näkymiä, jotta saataisiin tehokkaampia tuloksia aikaan. Tehdyssä työssä on käynyt selväksi, että tämänhetkinen sääntelyllä, tämänhetkisellä sääntelyllä on ja tulee olemaan merkittävää päästövähennysvaikutusta, mutta on kuitenkin totta, että tietyissä jäsenvaltioissa ollaan vielä kehityksessä jäljessä täytäntöönpanon suhteen, ja jotta tämänhetkinen lainsäädäntö eh, saavutaisi täyden vaikutuksensa, noiden jäsenvaltioiden täytyy eh, kiristää tahtia, ja komissio pyrkii sitä edistämään ja painostamaan. Ja kuten edellä totesin jo, komission kovin huolissaan HCFC-yhdisteiden käytön nousemisesta ja se pyrkii tarkastelemaan vielä mahdollisen, vielä uusia tapoja vähentää HCFC-päästöjen vähentämistä. Ja kansainvälisellä tasollakin pyrimme painostamaan sopimuksen aikaansaamista Montrealin pöytäkirjan puitteissa HCFC-yhdisteiden vähentämiseksi ilmakehästä. Niin, vieläkö haluatte lisätä jotain tähän No niin, sitten tarkistusten jäätö 24. toukokuuta mennessä ja sitten täysistuntoon tämä menee heinäkuuksi. Ja nyt ehdottaisin, että siirrymme sitten seuraavaan kohtaan. Today is 24. Siis tänään on 24. päivä. Niin kyllä, totta. Niin anteeksi, siis seitsemään mennessä. tarkistukset siis. Ja nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan 7, 16. Tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia. Rova Merkies, olkaa hyvä. Annan puheenvuoron nyt teille. Thank you, Madam Chair. Roma... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Siis raaka-ainestrategia on hyvin tärkeä strategia Euroopan unionille – tässä on kyseessä oikeastaan uudelleen käynnistetty prosessi muutaman vuoden takaa. Herra Butikofer sitä vetää ITRE-valiokunnassa. Hyvin tärkeä aihe on siis kyseessä myöskin ympäristövaliokunnan kannalta. Koska tähän mietintöön on mielenkiintoa monelta suunnalta, niin haluan keskittyä nimenomaan tähän ympäristö- näkökohtaan. Tietenkin on paljon muitakin näkökohtia, jotka jäävät nyt ulkopuolelle. Olemme, olen siitä tietoinen, mutta voimme keskittyä tässä uskakseni nyt sitten raaka-aineiden ympäristövaikutuksiin. Raaka-aineista olen päättänyt mainita siltä kannalta katsottuna, että harvinaisiin maametalleihin ja biotteisiin ja ei-biottisiin raaka-aineisiin – Eli ei keskittyisi pelkästään mineraaleihin, vaan myöskin villaan, puuhun, kumiin, kaikkiin näihin, koska toisinaan huomataan, että ei biottiset materiaalit korvataan biottisella materiaalia. Jos haluaa olla visionääri, niin täytyy ottaa molemmat mahdollisuudet huomioon. Eli täytyy muistaa, että muistuttaa, muistaa kysyä, että käytetäänkö raaka-aineita parhaalla mahdollisella tavalla ja tehokkaimmin. Mitä teemme biomassalla esimerkiksi? Meillä on kaikenlaisia tavoitteita käyttää sitä energiaan ja sitten poltetaan. Mutta se ei ole kuitenkaan korkein lisäarvo, mitä raaka-aineista voitaisiin saada. Biomassaa voidaan käyttää esimerkiksi lääketeollisuuden raaka-aineena tai tuotteena. Minun mielestäni sillä on suurempi arvo kuin poltto käytössä, koska kun sitä on käytetty eh, lääkkeisiin. Sen jälkeen se voidaan vielä käyttää polttoon. Ja usein kun keskustellaan raaka-aine hierarkiasta arvoasteikosta, niin täytyy kysyä, että mikä on korkein mahdollinen lisäarvo, joka raaka-aineista voidaan saada ilman negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tätä asiaa täytyy alkaa viedä eteenpäin ja keskustella siitä. Mielestäni on tarpeen kartoittaa raaka-aineiden käyttö eri eri ö, tarkoituksiin ja sitten myöskin alleviivattava raakamateriaalin turhaa käyttöä ja otettava huomioon niiden ö, elinkaari ekosuunnitteludirektiivin puitteissa. Mutta keskustella mielestäni voitaisiin keskustella myös siitä, että raaka-aineen elinkaarta tai tuotannon elinkaarta pyrittäisiin pidentämään. Kaikenlaisia taloudellisia kannusteita voitaisiin sen suuntaisesti laatia jotta voitaisiin eh, houkutella kuluttajaa ostamaan laadukkaampi tuote, jolla voidaan pidentää tuotteen ja raaka-aineen elinkaarta. Huomaamme, että keskitytään paljon raaka-ainehankintaan ja myöskin kierrätyspotentiaaliin. Uudelleen käyttöä tuskin koskaan mainitaan ja joskus kuitenkin uudelleen koska uudelleenkäyttö ei olekaan aina kaikkein energiatehokkain tapa käsitellä raaka-aineita. Mutta jos yhdistetään ekologinen suunnittelu ja uudelleenkäyttö, niin uskoakseni se olisi oikein hyvä, tärkeä tapa pidentää raaka-aineen elinkaarta. Eikä pitäisi tarkastella pelkästään kierrätystä, vaan kierrätyksellä raaka-aineen arvon parantamista. Eli jos nyt ajatellaan tavaraa, niin siitä voidaan tehdä jotakin, joka on vielä arvokkaampaa sitten kierrätettynä, eli tällä tavalla upcyclattuna. Jos nyt tarkastellaan tapaa, jolla olemme käsitelleet energiatavoitteita, niin voimme oppia siitä ja pyrkiä energiatehokkuustavoitteisiin, eli kolmeen prosenttiin. Materiaalitehokkuuden tavoite voitaisiin asettaa kolmeen prosenttiin. Meidän täytyy pyrkiä käyttämään vähemmän raaka-aineita ja sille olisi syytä asettaa tavoite, ihan selkeä tavoite. Materiaalin käytössä täytyy erottaa taloudellinen kasvu ja kuinka sitten kasvua mitataan, sehän mitataan yleensä kulutusluvuilla. Se on väärä tapa. Täytyy laatia uusia malleja, ja, jotta voimme ja laatia uusia malleja myöskin taloudelliselle kasvulle. No mitenkä edetä sitten? Minun mielestäni voidaan oppia useista malleista. Esimerkiksi on olemassa sellainen liisausmalli omistajuusmallin sijaan. Sen sijaan, että tuotetta, tuotteita omistettaisiin, niitä voitaisiin liisata. Ja myöskin tuottajavastuuta voitaisiin lisätä. Tällä tavalla voitaisiin edistää uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja tätä upcyclausta, josta aikaisemmin mainitsin. Jos halutaan edistää raaka-ainetehokkuutta, niin on avattava ovia ja niitä on myöskin suljettava. Nykyisin huomataan, että useat raaka-aineet ihan omasta syystämme katoavat kaatopaikalle tai polttolaitoksen uumeniin. Minusta meidän täytyy sulkea tietty ovi, asettaa joku tietty minimitaso, eli sulkea ovi kaatopaikoilta, mutta samanaikaisesti täytyy avata muita ovia, eli tarjota mahdollisuus uudelleen käyttää ja upcyclata kyseisiä raaka-aineita. Eli on olemassa erilaisia täytäntöönpanomahdollisuuksia direktiiville Selvästi on sanottava, että kaatopaikoille paikolle syytämiselle täytyy asettaa selkeä kielto ja sen sijaan edistettävä uudelleenkäyttöä. Tiedän, että tämä on vaikeata, mutta on aika toimia näin. Ja koko ajatus on siinä, että raaka-aineille täytyy antaa arvo, koska jos kielletään kaatopaikalle syytäminen, niin tietenkin unohdetaan se, että jos raaka-aineilla ei ole mitään arvoa, niin silloin siitä seuraa laitonta kaatopaikoille kuljettamista. Eli täytyy varmistaa, ettei siirrytä laillisesta kaatopaikkojen käytöstä laittomasta, laittomaan. Ja sen takia tarvitaan uudenlaisia talousmalleja. Ja herra Bytikofer on jo ehdottanutkin erilaisen verotuksen mallia, jota on syytä miettiä. Voimme tarkastella esimerkiksi verotuksen äh, mahdollisuuksia äh, mineraalivarojen ja veden ja esimerkiksi maankäytön suhteen. Mitä vaikuttaisi se, jos arvostettaisiin materiaalia niin, että sillä edistettäisiin näiden materiaalien uudelleen käyttöä ja kierrätystä? Sitten olemme nähneet puutavaran kohdalla, että FSC, Chain of Custody, on olemassa hyvää tarkoitusta varten. Eli onko tämä kyseinen raaka-aine kerätty, hankittu sosiaalisesti kestävällä tavalla, ympäristöystävällisellä tavalla ja niin edespäin. Miksi emme toimisi näin muidenkin raaka-aineiden kohdalla? niin, että voidaan nähdä välittömästi, että onko kyseessä veritimantit vai, vai verta vuodattain hankitut harvinaiset maamet maametallit, koska raaka-aineet tulevat kaikenlaisilta hankilta paikoilta ja niitä ei kaikkia ollenkaan hallinnoida hyvin. Haluaisin todeta vielä lopuksi, että tässä on paljonkin asioita, joita en ole ottanut mukaan tähän lausuntoon. Esimerkiksi se, että Natura 2000 kohteiden ja kaivannaistoiminnan välillä on olemassa tietty ristiriita, koska kaivostoiminta sallitaan Natura 2000-alueilla. Meidän on Euroopassa pakko turvautua yhä enemmän omiin raaka-aineisiimme ja kaivannaistuotteisiimme. Ja luonnollisesti sitten ihmiset etsisi, ihminen etsisi paikkoja, jotka ovat tyhjiä eikä, eivätkä ole käytössä muihin tarkoituksiin ja tietysti Natura 2000 kohteet ovat sellaisia houkuttelevia kohteita. Meidän täytyy kiinnittää tarkkaa huomiota kaivosteollisuuteen ja Natura 2000 kohteisiin. On, odotan innolla keskustelua tästä aiheesta kanssanne. Ja tietenkin on sanomattakin selvää, että kaupan tulee olla reilua. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on olemassa tarvittavat ehdot sen takaamiseksi tässä lausunnossa. Ja tietysti mukana on myöskin yritysten yhteiskuntavastuu. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on muistettava nanoteknologia. Se on oikein hyödyllistä monella tapaa, mutta se on hyvin haitallista ympäristölle. Silloin kun käytetään esimerkiksi hopeaa, antibakteerisessa käytössä esimerkiksi sukissa hien estäjänä tai muuta, tai hajun estäjänä. Ja täytyy tarkastella, mikä vaikutus nanoteknologialla on raaka-aineisiin ja ympäristöön, ja kuinka voimme jäljittää tai ottaa talteen itse asiassa tällaiset nanomateriaalit, jotka ovat aivan valtavan pieniä, pieniä partikkeleita. Odotan innolla mielenkiintoista keskustelua kollegoiden kanssa tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Florence. Kiitokset ja sitten Florence, olkaa hyvä. Ja, gerne. Kiitos. Haluaisin aluksi kiittää kollega Merkiisiä hyvästä lähtökohdasta ja hänen esityksestään. Minä koen paljon sympatiaa asiakohta minusta hänen lausunnonsa menossa oikeaan suuntaan. Olen kuitenkin hiukan järkyttynyt siitä, miten valtaisella me tänä aamuna taistelimme luvuista 20 tai 30 prosenttia ja miten vähän kiinnostusta raaka-aine tilanteen varmuus eh, herättää täällä valiokunnassa tänään. En minäkään ole kovin paljon parempi. Jos me haluamme hallita ilmastonmuutosta, se käy vain, jos meillä on erittäin innovatiivista teollisuutta, joka on tehokasta, ja henkilökohtaisesti minulle suurin menestys oli se, että me äänestimme sitovista tehokkuustavoitteista. Se on kovin helppoa minun ryhmässäni, mutta kuitenkin minusta se on hyvä lähtökohta. Minä menisin jopa niin pitkälle, että raaka-aineiden vähyys ja ilmastonmuutos ovat minulle asiat, jotka ovat samalla tasolla. Jos nimittäin ilmastonmuutos toteutuu vain erittäin nykyaikaisilla menetelmillä voidaan toimia sitä vastaan tehokkailla laitteilla, on tietysti olemassa kuitenkin eräitä ratkaisevia kysymyksiä, esimerkiksi se, mistä raaka-aineista me huolehdimme tässä lausunnossa, ja minä löysin täältä tällaisen termin biotik, Tällaista on lukenut en koskaan aikaisemmin. Aika ajoin oppii uusia asioita sympaattisilta naapureilta. Niin, mistä me haluamme huolehtia? Metalleista, paperista, puutavarasta, maaperästä, vedestä. Miten pitkälti me olemme kohdistaneet, kohdistaneet tiettyihin asioihin toimintaamme vai onko kuitenkin niin, että me oikein toimimme tällä alueella. Meidän pitäisi muista keskusteluista, jossa on käynyt selväksi, että asiassa on kolme pilaria, nimittäin ulkoinen ulottuvuus, joka on asia, joka on ulkoasian valiokunnassa ollut esillä, myöskin kehitysyhteistyövaliokunnassa. Siitä voi varmasti oppia paljon, sillä jos katsoo, miten eurooppalaiset yritykset Afrikassa toimivat jotkin pää pystyssä, jotkut taas Euroopasta, jotka huolehtivat infrastruktuureista maissa ja katsovat, mitä aluetta voidaan auttaa, miten taloutta voidaan ohjata alueelle. Tämä on siis ulkopuolisen kannalta hyvin tärkeä kysymys. Ja minustakin se on hyvin tällainen tavoitteisiin johtava kysymys. Se mentaliteetti, jolla me toimimme maiden kanssa, joilla on suuria raaka esiintymiä, meidän mentaliteettiamme täytyy muuttaa. Sisäinen pilari EU, siinä on lukuisia kohtia, niistä täytyy keskustella esittelijän kanssa. Varmasti vakavasti on tutkittava vielä sitä, onko niin, että me todella hyödynnämme resurssejamme Euroopassa, vai tapahtuuko niin, että soveltavien säädösten kautta, jotka koskevat kasvistoeläinkuntaa, miten paljon ne vaikuttavat asioihin. Meillä on vaalipiiri, josta on aluetta 180 kilometriä hyvään naapuriin. Naapurilla on hyvät tulokset, mutta flora, fauna ja habitat pannaan siellä aivan eri tavalla toimeen kuin minun alueellani Reinin alajuoksulla me lähti liikkeelle kalkki louhoksesta, sitä ei enää voida käyttää, sitä koskee kielto näiden ohjelmien vuoksi. Pitäisi ehkä katsoa, voitaisiin toimia asiassa tulevaisuuden suuntautua ja kuitenkin tietysti niin, että olemme tiukat määräykset, jotka liittyvät siihen, jos tällainen louhos otetaan uudestaan käyttöön. Kierrätyspolitiikka, Rova Merkis puhui siitä, Tuo aihe on pohdituttanut minua jo vuosien ajan. Sanoisin vain, että kierrätys on termi, jota ei ole määritelty Euroopassa. Olen puhunut tästä usean panotteeseen. Saan vähän tukea, kun puhun tästä asiasta yleensä. Vielä kerran. Sähköromun osalta ruotsalaiset määrittävät kierrätyksen, että, että he keräävät 60, 16 kiloa. Itävallassa kerätään vain kolme kiloa. Minusta meidän pitää nyt pyrkiä saamaan aikaan jotakin järkevää tässä. Kaikki ei tarvitse välttämättä kerätä 16 kiloa, mutta kaikkien pitäisi kerätä vähintään 10 kiloa. Jos ei päästä 10 kiloon, silloin täytyy kääntyä siihen, että syyteviranomaiset puuttuvat asiaan. Kiertämisen kysymyksessä, kiertämispolitiikan kysymyksessä meillä on vielä paljon tehtävää, on paljon hienosäätöä, jota pitäisi vielä tehdä – jotta yritysten toiminta saataisiin menemään siihen suuntaan, kun haluaisimme, nimittäin enemmän uudelleen hyödyntämistä, edelleen kierrättämistä. Kaatopaikat 10-15 vuotta sitten oli siinä kanssa tekemisissä jopa äskettäinkin, ollut mukana kirjoittamassa niitä. Minäkin olisin sen puolesta, että huomenna suljettaisiin näitä kaatopaikkoja, mutta jos ajatellaan realistisesti tilannetta, ajatellaan uusia jäsenvaltioita, jotka ovat liittyneet EU-hun, Romaniassa, Bulgariassa, ei voida sanoa yli huomenna, että sulkakaa äh, kaatopaikat. Se, joka tätä vaatii, ei tiedä, mitä ongelmia siihen liittyy, mutta Euroopan pitäisi alkaa pohtia sitä, että ei enää edistetä kaatopaikkojen luomisessa, pitäisi edistää polttolaitoksia ja tehokkaasti niin, että niiden kautta tuotettaisiin lämpöä, niin ei tarvitse olla silloin kaupunkilaidalla, vaan keskellä kaupunkia, että voitaisiin todella hyödyntää lämpöä tehokkaasti. Tämä leasing-yhteiskunta, Caterpillar suuri yritys, joka tuottaa koneita se pyrkii hyödyntämään äh, uudestaan äh, materiaalia, mutta minusta meidän pitäisi pyrkiä löytämään enemmän motivoimia elementtejä. Mitä tulee sitten kaatopaikkoihin, hyvä kollega? Lähtisin liikkeelle vielä kerran siitä, että tulevaisuudessa meidän täytyy marssia yhteen suuntaan, mutta vastustussa tulee vielä yllättävästi vielä tässäkin valiokunnassa on maita, jossa vain kaivetaan kuoppa ja täytetään se. Se ei ole kovinkaan eleganttia, mutta niin vain on. On myös maita, tämän, tämän unionin perustajajäseniä, ei mitenkään viimeisimpiä, vaan perustajajäseniä. Tämä tästä. Kaivostoiminta, jossa, miten, miten tämä Ödmainin, miten se saadaan aikaiseksi? Wie muss das gehen und wie... Upcycling. Miten tämä voidaan toteuttaa? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se on asia, josta pitäisi puhua tässä mietinnössä uudestaan. En tiedä, ehkä se on liikaa vaadittua. Energiatehokkuus, energiatehokkuuden kriteerit. Se tarvittaisiin jotakin hyödynnettävissä olevaa. Olisi hyvä asia. En tiedä, tarvitaanko onkin luku Kysymys on sektorikohtaisesta asiasta, on aloja, joilla on mahdollista tehdä paljon, mutta on myös aloja, joilla kustannusten vähentäminen on äärimmäisen tiukkaa. Tämän asiassa pitäisi keskustella. Ehkä pitäisi jossain vaiheessa asettaa jotakin tavoitteita näkyville. Se olisi minusta tärkeää, suositeltavaa. Mitä tulee raaka-ainehierarkiaan, se on ensisilmäyksellä mielenkiintoista, mutta en kuitenkaan tule tukemaan tätä, koska minä poliittisesti en haluaisi ottaa vastuuta siitä, että onko niin, että tonni terästä olisi paremmin hyödynnettynä äh, ambulanssissa kuin äh, tuulivoimalan satte. sanotte, että mieluummin, äh, mieluummin ambulanssiin kuin leikkikaluihin, joita jaetaan jossakin pyrimme kumminkin tekemään tämän asian niin, että puhumme siitä niin, että se on lähellä todellisuutta, mutta on tärkeää, että asioista hyödyntämme arakaineita tietoisesti ja järkevästi, mutta hierarkioista minä en olisi puhumassa. Ympäristöpolitiikasta olen saanut paljon huonoja kokemuksia Euroopassa. Minä olen näistä hierarkioista hiukan varovainen, mutta perusperiaatetta voi tukea siis se, että pyritään muuttamaan tietoisuutta. Sitä olen valmis tukemaan. Ohjaus raaka osalta, pienten ja keskisyyden suurten yritysten osalta, anteeksi, verotus, korjaa, verotus kristillisdemokraattien puitteissa teissä se ei ole mahdollista. Me emme, minusta ei voi olla oikea tapa se, että ruvetaan verottamaan, mutta tämä saastuttaja maksaa periaate, siitä olen teidän kanssa yhtä mieltä. Olemme valmiita harjoittamaan, valmiita harjoittamaan yhteistyötä ja haluamme lopuksi, että syntyy vielä parempi mietintö kuin jo nyt on. Merci beaucoup, Jan Chabron. Paljon kiitoksia. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Um, het is eigenlijk... Hyvä puheenjohtaja niin, me käsittelemme nyt tätä asiaa juuri siitä syystä, että jopa komissiossa on mielipideeroavaisuuksia. Meillä on olemassa raaka-ainestrategiaa ja raaka-aineiden saatavuudesta on olemassa strategia ja myös tietynlainen tiekartta, joka liittyy tuohon 2020 ohjelmaan ja tahdotaan toimia paljon tehokkaammin raaka-aineiden osalta. Tätä työtä täytyisi ehkä vähän yhtenäistää, koska tässä nyt lähtökohtana on juuri se, että raaka-aineita on liian vähän. Tämä ehdotus on varsin hyvä ja se pitää viedä, sitä pitää viedä eteenpäin. Me saamme lehdistöstä jatkuvasti lukea ongelmista, joihin yritykset joutuvat, koska raaka-aineet vain katoavat ja niiden hinta kasvaa niiden harvinaisuuden vuoksi. Ja tämä liittyy myös maantieteelliseen politiikkaan. Kiina on muun muassa sulkenut rajansa tiettyjen rauto, rautavalmisteiden viemiseltä. Ja täytyy toimia siis selkeän vilpittömästi. Me, jos me haluamme suojella edelleenkin löytyviä raaka-aineita, koska tästä kaikesta toiminnasta eriten kärsivä on juuri ympäristö ja luonto. Komissio ei ole käsitellyt tätä asiaa riittävän laajasti vielä vaan on keskittynyt oikeastaan yhteen eh, kysymykseen, eli näiden raaka-aineiden saatavuuteen. Minä haluaisin erityisesti puhua raaka-aineisiin, raaka-aineiden saatavuudesta niiden, jotka siis tulevat unionin ulkopuolelta. Ja sitten täytyy tietysti keskittyä myös niihin ongelmiin, joita täällä Euroopan unionissa itsessään on ja keskittää huomiomme tähän raaka-aineiden käytön tehokkuuteen ja käyttää niitä järkevästi. Tämän pitäisi olla tuo meidän punainen linjamme koko keskustelussa. ja komission ehdotuksissa on monia asioita, joita, jotka pitää hylätä. Minä haluaisin tähän nyt vielä, tässä vielä puuttua niihin välineisiin, joita meillä on olemassa. Me tietysti tahdomme saada tämän kahden prosentin ja kolmen prosentin tavoitteen toteutetuksi ja nämä tavoitteet muistuttavat minua myös aikaisemmista keskusteluista ja aikaisemmista tavoitteista, joihin ei ole päästy. Ja toiseksi minä haluaisin tietysti puhua tästä lainsäädännöstä, jonka pohjalta tahdottaisiin raaka-aineita käyttää paljon paremmin ja erityisesti juuri siihen, mitä Florenskin puhui jätteistä, on olemassa jäsenvaltioiden välillä huomattavia eroja. Tässä kysymyksessä on olemassa sellaisia jäsenvaltioita, joissa noin 80 prosenttia jätteistä viedään kaatopaikalle ja sitten toisissa, toisia jäsenvaltioita, joita ei oikeastaan oikeastaan varastoida alkuukaan mihinkään kaatopaikoille. Suurin piirtein nollassa on joissain valtioissa tämä prosenttiluku. Ja nämä nykyisten, nykyisen lainsäädännön soveltaminen ei missään tapauksessa ole vielä paras mahdollinen, eli vielä työtä on teke, te, tehtävänä. Ja täytyisi käydä läpi nämä kaikki voimassa olevat lainsäädännön, lainsäädäntövälineet ja tutkia, onko direktiiveissä ja muissa teksteissä esitetyt tavoitteet todellakin onnistuttu täyttämään ja onko saatu esimerkiksi kierrätyksestä ja materiaalien uudelleenkäytöstä ne tulokset, joihin on tahdottu. Ja tässä tietysti myös puututaan luonnon monivuotoisuuteen tässä tekstissä. Monta kertaa tämä unohtuu keskusteluissamme vaikka raaka-aineet aina liittyvät myös luonnon monimuotoisuuteen, maaperään, ilmaan, puulajeihin ja niin poispäin, ja se pitäisi olla mukana tässä strategiassa ra- raaka-aineista. Myös on käyty pohdistu, po- pohdi- pohdiskelua hyvin kunnianhimoisista arvoasteikoista ja minäkin, minä esittäisin nyt kysymyksen siitä, onko tällaisten ajatusten esittäminen kovinkaan myönteistä vai saatetaanko tässä pikemminkin aiheuttaa hyvin suuria ongelmia pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka toimivat tällä alalla. Lisäksi miettisin pikemminkin sellaisia kannustinmekanismeja kierrätykseen tähtääviä mekanismeja. Kiitoksia. Merci, merci. Uh, I don't mind which one will be first, but that's okay. Ei sillä välein kumpi ensin puhuu, mutta kiitoksia joka tapauksessa nyt ensimmäiseksi rouva Merkisille erinomaisesta mietinnöstä. Kyseessä on todellakin tärkeä aihe. Ja kuten Florence totesi, hän on vähän yllättynyt siitä, että huone on nyt näin tyhjä, sali on näin tyhjä voin vakuuttaa, että tykkään keskustella prosenteista, mutta tämä on hyvin tärkeä aihe ja siksi olen täällä, koska kun keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja energiatehokkuudesta, niin silloin puhutaan vain, silloin puhutaan näistä kasvihuonepäästö, päästöistä samanaikaisesti, eli täytyy tarkastella raaka-aineita, mutta samanaikaisesti myös laajempaa resurssikäytön tehokkuutta, joka liittyy myös maankäyttöön, vedenkäyttöön ja niin edespäin ja biodiversiteettiin. Mutta nyt sitten raaka-aineista. Ja oikein hyvä, että tässä tehdään selväksi, että jos halutaan keskustella raaka-aineista, niin täytyy ottaa huomioon kolme aihetta ja oikeassa aiheessa. Ensinnäkin raaka-aineiden tehokas käyttö. Toiseksi täytyy tarkastella, onko EU-sta hankinta mahdollista ja täytyy kolmanneksi tarkastella kestävää ja hyvää tapaa käsitellä ja, ja harjoittaa kehitysapua EUn ulkopuolella tapahtuvan rakainen hankinnan aikaan saamiseksi. Tämä on se järjestys. No sitten Rovan merkis toteaa selkeästi myös, että tarvitaan selkeämpiä tavoitteita, ja tässä viitataan 3 prosentin materiaalitehokkuustavoitteeseen, mutta minulle kysymys kuuluu kuitenkin, että onko kyseessä absoluuttinen vai suhteellinen tavoite. Tietenkin kyseessä pitäisi olisi absolu- olla absoluuttinen tavoite, koska suhteellinen tavoite on paljon vaikeampi arvioida, mutta sen lisäksi, jos talouskasvu on vahvaa, niin silloin ei todellakaan puhuta mm, tehokkuuden lisäämisestä, koska äh, taloushan perustuu äh, tuotantopanoksiin, joten todettakoon tässä, että kyseessä pitäisi olla materiaalitehokkuuden absoluuttinen tavoite. Ja sitten se, että tämän aiheen merkitys on niin tärkeä, liittyy siihen, että me, meidän pitäisi puhua sitovammista tavoitteista, koska olemme tässä pari vuosikymmentä sitten nähneet, että liikkeelle on lähdetty hyvin vapaasti ja pitkäaikaisten tavoitteiden puitteissa, mutta meneekin aikaa ennen kuin saadaan todellisia poliittisia linjauksia, jotka vaikuttavat todellakin ilmastotilanteeseen, ilmastonmuutokseen ollaan pääs, pääsemässä tavoitteeseen, mutta biodiversiteetin kohdalla esimerkiksi matka on vielä pitkästi ja raaka-aineilla on se vaara, että kaikki miettivät, että se on kyllä tärkeä aihe, mutta sitten kun pitäisi laatia todellisia poliittisia linjauksia, niin kaikki nousevatkin takajaloilleen ja peräyttyvät. Joten tärkeää on varmistaa, että tavoitteet raaka-aineiden osalta ovat todellakin eurooppalaisen ohjausjakson olennainen ihan kiinteä osa. Eli kun puhutaan mistä jäsenvaltioiden pitäisi olla vastuussa ei pelkästään taloustavoitteista, vaan myöskin sosiaalista ja ympäristötavoitteista, ja raaka-aineet ovat osa niitä. Ja tietenkin sitten direktiivin viittausten osalta, ekosuunnitteludirektiivin osalta tarvitsemme selkeämmät viittaukset tässä tekstissä siihen. Ja sitten jätteistä jätepuitedirektiivin nopeasta täytäntöönpanosta toteatte siellä jotakin. Minun mielestäni tässä täytyy olla tarkempana, että tässä tarvitaan todellakin tällainen jätehierarkia niin, että kaikki EUn politiikat pitä, pitäisi perustua jätehierarkiaan. Jätehierarkia on minun mielestäni hieman tärkeämpi kuin kaatopaikkakielto. Kuten johdannossa totesitte, meidän täytyy tarkastella, onko kielto hyödyllinen, koska sitä voi seurata laitonta kaatopaikkojen käyttöä. Lisävaarana on se, että jos kielto toteutetaan, niin silloin valitaan toiseksi helpoin vaihtoehto, eli poltto. Ja poltto ei ole välttämättä hyvä asia raaka-aineiden kohdalla. Joten täytyy miettiä todella tätä jätehierarkiaa, koska kielto voi aiheuttaa sen, että siirrytään siihen seuraavaksi vähimpään vaihtoehtoon, eli polttoon, joka tarkoittaa usein raaka-aineiden tuhlausta. Joten siinä mielessä tekstiä pitäisi hieman parannella, ja siinä varmasti autamme teitä sitten. No sitten ihan vielä viimeinen sana verotuksesta tiedän, että heti kun puhutaan verotuksesta, niin kaikki alkavat hieman epäröidä, ollaanko menossa oikeaan suuntaan ja niin edespäin. Mutta sanon selvästi, että kun puhutaan raaka-aineista ja niiden tehokkaasta käytöstä, niin verotus on yksi tavoista auttaa meitä saamaan aikaiseksi se tilanne, että kierrättäminen olisi hyödyllisempää kuin jokin muu vaihtoehto. Verotus on yksi niistä periaatteista, jolla voidaan kohdentaa hintakannustimet oikein. Ja samanaikaisesti poliittiset puolueet aina riitelevät siitä, että pitäisikö verot siirtää sieltä työ, työstä tai työvoimasta tuonne resursseihin tai lähteisiin. Eli kyseessä ei ole verotaakan lisääminen, vaan verotaakan siirtäminen. Eli siirretään se sieltä työntekijöiden niskasta resursseihin. Ja siinä mielessä sitten verotus voi olla tärkeä ja sen takia pidän hyvänä, että se on ilmaistu selkeästi vahvoin sanoin ja toivon, että puolueet sitä tukevat, koska verotus pitäisi mennä sinne, mistä kohdistua sinne, mistä, mikä auttaa meitä parem- panemaan täytäntöön asianmukaista politiikkaa. Kiitoksia. Kiitokset. No niin, nyt antaisin puheenvuoron varjoesittelijälle pyydän, että tässä kaksi ja puoli minuuttia vain puhuisitte, jotta pystymme sitten ajoissa päättämään myös kokouksen. Varjoesittelijä, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. E, strategia e, w sprawie... Kiitos. Strategia, joka liittyy raaka-aineisiin Euroopassa, on hyvin tärkeä aihe. Totta kai luonnolliset raaka-aineet ovat niiden rajojensa lähellä. Meidän täytyy tällä hetkellä nyt jo ryhtyä tekemään kaikenlaista politiikkaa, joka näiden resurssien käytön osalta merkitsee sitä, että niitä ei ryöstökäytetä. Täytyy osaltaan vaikuttaa siihen, että resursseja käytetään järkevällä tavalla. Kun on kysymys tästä mietinnöstä, olen sitä mieltä, että tässä on monia elementtejä, joita me kaikki tuemme. Haluaisin kuitenkin vielä keskittyä käytettyihin tuotteisiin. Me katsomme niitä usein jätteenä. Ja meidän sanastossamme puhuisin vain siitä jätteenä, mitä ei voida hyödyntää uudestaan uusien tuotteiden valmistamiseen. Jos me ymmärrämme asian niin, että jokainen hyödyke, tuote, joka on käytetty, osittainkin voidaan vielä hyödyntää uudestaan ja että vain pieni osa siitä on todellista jätettä, silloin meillä olisi mahdollisuus hyödyntää enemmän uudestaan näitä tuotteita ja silloin kierrättäminen olisi perustellumpaa. Mitä tulee sitten pitempiin takuisiin, joita on eri laitteilla? Usein nämä takuut ovat aika lyhytaikaisia ja näiden tuotteiden hyödyntämisaika viidestä kuuteen vuotta. Jos me toimisimme niin, että tuottajat, jotka että niitä koskisi lainsäädäntö, valmistaja koskisi lainsäädäntö, joka pyrkisi siihen, että takuun kestoa pidennettäisiin. Se merkitsee sitä, että jos, tai voitaisiin toimia niinkin, että jos annetaan vanha tuote takaisin, kuten esimerkiksi autoja ostaessa, viiden vuoden jälkeen, vaikka takuu olisi jo mennyt, voitaisiin sitä kuitenkin hyödyntää tätä tuotetta uudestaan. Näinhän tehdään autojenkin osalta. Me puhumme myös siitä, että raaka-aineita pitäisi hyödyntää niin, että ympäristöä ei vahingoitettaisi. On mahdotonta kuvitella, että kustannukset, jotka liittyvät tietyn tuotteen kehittämiseen tietyllä teollisuuden alalla, voisivat johtaa ympäristövaikutuksiin, ympäristön tuhoamiseen, vaurioittamiseen tavalla, joka olisi meille kaikille haitallista. Siis teollisuuden, joka koskee raaka-aineen hyödyntämistä, sen tulisi olla sellaista, että se ei aiheuta mitään vahinkoja – ympäristölle, koska ympäristö täytyy antaa eteenpäin tuleville sukupolville. Ja uskon, että säännöt, jotka koskevat tuotteen hyödyntämistä, merkitsee sitä, että meidän täytyy muuttaa myöskin jätteen määritelmää, jolloin jokainen tuote tulee hyödyntyksi ja käytetyksi ja ymmärretyksi myöskin raaka-aineena. Prodi. Ja Prodi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tarvittaisiin lisää aikaa, että voitaisiin syvällisemmin tästä aiheesta keskustella, mutta tämä on sellainen kysymys, joka koskee suoraan kestävyyttä, joka on aivan asian ytimessä silloin, kun puhutaan siitä muutoksesta, joka meidän pitäisi saada aikaiseksi, koska meidän täytyisi lähteä liikkeelle oikeudesta tai pääsyoikeudesta raaka-aineisiin tämän sukupolven ja tulevien sukupolvien osalta. Ja tämä on se perusta, johon kestävyys nojautuu. Ja kyseessä on myöskin välttämättömyys. Meidän on lähdettävä liikkeelle luonnonvarojen tehokkaasta käytöstä, mutta myöskin on pyrittävä pois materiaalisuudesta, materialismista meidän yhteiskunnassamme, koska mehän perustumme, äh, perustamme kansan, bruttokansantuotteemme raaka-aineiden käyttöön ja bruttokansantuotteen pitäisi kasvaa ja niinpä raaka-aineiden tuotanto, äh, anteeksi, käyttö kasvaa yhteiskunnassamme on nyt edessä raja, jonka edessä on todettava, että raaka-aineita ei enää kohta ole. Eli tämä on se ensimmäinen huomio, joka on tehtävä ja siitä on lähdettävä liikkeelle. On tarkasteltava myöskin merkittävää tuotannon dematerialisointia, eli riippuvuutta raaka-aineista. On olemassa tiettyjä raaka-aineita, joita käytetään sellaisella tavalla, että hukkaan heittoa tapahtuu. Viitaisin tässä fosforiin esimerkiksi. 70 on olemassa resursseja luonnossa, niin sanotaan, mutta pääosa menee siitä ö, kemiallisten Lannotteiden raaka-aineeksi ja hirvittävän suuri osa menee siinä hukkaan. Käyttö on usein sellaista, että raaka-aineita tuhraan, tuhraantuu. Esimerkiksi nyt viittaa vaikkapa tässä kasvinsuojeluaineisiin. Eli on suoritettava suunnittelu siten, että kiinnitetään aivan tarkasti huomiota siihen, että pitäisi pystyä ottamaan talteen kaikki raaka-aineet. Esimerkiksi kultakaivoksissa noin viisi grammaa tonnista saadaan aikaiseksi, saadaan hankittua kultaa. Sitten taas tällaisissa kännyköissä kultaa on 150 grammaa tonnia kohti. Eli on olemassa asioita, jotka meidän täytyy nyt todella ryhtyä miettimään kunnolla ja suunnittelemaan kunnolla koska kyseessä on koko yhteiskuntamme kestävyys. Ja tällä tavalla voimme ehkä laajentaa myöskin näkymiä bruttokansantuotteen ulkopuolelle, niin kuin tässä jo muutaman vuoden ajan on yritetty tehdä. Thank you. I would like to continue. Kiitos. Haluaisin jatkaa siitä, mitä täällä puhuttiin raaka tehokkuustavoitteista. Tämä on asia, jossa meidän täytyisi olla selkeä sanaisia. Perinteinen johdonmukaisuus on se, että meidän pitäisi pyrkiä tavoittelemaan kasvua. Meillä on kasva- ja vakaussopimus, koska uskomme, että muuten me saa riittävästi työpaikkoja. Ongelma on kuitenkin se, että maailmanlaajuisesti raaka-ainetehokkuus on ollut lähellä nollaa viime aikoina, koska Kiina on investoinut niin paljon infrastruktuurin ja, ja Intia tulee tekemään samoin seuraavien kymmenen vuoden aikana. Jos me puhumme maailmanlaajuisesti eh, raaka-ainetehokkuudesta. Ja minun maani, Ruotsi, meillä on ollut hyvä raaka-ainetehokkuus viime vuosina, mutta se johtuu pitkälti siitä, että olemme siirtäneet tuotantoa ulkopuolelle, joten energiatehokas ja raaka paljon vaativa tuotanto on siirtynyt Ruotsin ulkopuolelle, mikä on johtanut siihen, että olemme pystyneet olemaan raaka-ainetehokkaita, mutta maailmanlaajuisesti tämä tietenkään ei ole mahdollista. Tässä on sitten todellinen haaste. Joka vuosi tullaan tehokkaammiksi, mutta tätä tehokkuutta ei hyödyntä siihen, että kompensoitaisiin kasvun perustuvaa taloutta. Jos näin ei tapahdu, miten me saamme vähennettyä päästöjä? Koska vuotuinen resurssitehokkuus, vaikka siihen edistämiseen olisi hyviä välineitä, ei tule koskaan olemaan riittävän korkea, jotta voisin kompensoida sekä kasvuun perustuvia ratkaisuja työpaikkojen luomisessa että päästöjen leikkaamisessa. Joten on mahdotonta saada aikaan rakennetehokkuutta, joka olisi 6 prosenttista vuodessa, jos me pysty kompensoimaan sekä päästöjä että päästöleikkauksia että kasvun perustuvaa taloutta, joten epäilen, onko kasvava kasvamus oikea väline Euroopan tulevaisuudelle. Ehkä, jotta olisi maailmanlaisten resurssien oikeudenmukaisempaa jakamista pitäisi enemmän pohtia sitä, miten hyödynnetään vuotuista tehokkuutta työpaikan työajan leikkaamisessa ja pyrkiä käyttämään rakentehokkuutta niin, että pitäisi vähentämään päästöjä ja antamaan lisää resursseja köyhille maille, koska muuten voidaan kysyä, miten ne tulevat kehittymään. Tämä on siis suuri ongelma, sanoisin. Ratkaisuni olisi se, että meidän täytyy pyrkiä samaan että Me haluamme työpaikkoja, me haluamme vähentää päästöjä ja kasvua, jos sitä tulee. Mutta jos kasvu on tavoitteena, silloin me ei voi saavuttaa niitä tavoitteita, jotka sisältyvät tähän raakanestrategiaan. Kiitos, McHaven, olkaa hyvä. Judith, Kiitoksia no, nopeasti ihan vain kiitoksia, että Judith on kyennyt ottamaan näin paljon asioita lyhyen tekstiin. Täällä on paljon hyviä asioita mainittu. Kaksi asiaa mainitsin tässä. Ensimmäinen koskee kohtaa yhdeksän tämä on minulle kovasti mieleen, koska täytyy muistaa, että suuri osa raaka-aineista tulee maailman köyhimmistä maista ja henkilöt, jotka hankkivat näitä luonnonvaroja, poimivat puuvillaa tai toimivat kaivoksissa, heitä kohdellaan erittäin huonosti, joten meidän täytyy varmistaa, että me täällä Euroopassa emme tee näiden ihmisten elämää vielä huonommaksi, kun yritykset yrittävät mm, kuoria voittoja päältä. Joten meidän täytyy kysyä komissiolta, että minkä verran he miettivät tätä asiaa raaka-ainestrategian suunnittelun yhdessä. Ja Karl Heinz otti sitten ja Brandin otti esille toisen aiheen, eli johdonmukaisuus omassa sisäisessä politiikassamme. Komissiolta pitäisi pyytää ohjausta. Tässä yksi esimerkki. Tapasin tässä hiljattain lasin valmistajia siellä oli kerätty kierrätyslasia paljon, kunnes paikallisviranomaiset saat, a, alkoivat, saat, alkoivat rajoittaa tällaisia, ää, tällaisia keräyspaikkoja. Tietysti oli oikein, olisi hyvä, jos, jos lasia kerättäisiin ää, tällä tavalla jalkakäytävillä keräyspisteistä lasia, mutta tietysti jos lasia tuodaan sinne vaikkapa muovipusseissa, niin eihän se toimi. Kerätyn lasin laatu heikkenee, koska siihen mukaan sekoittuu muovia. Eli toisinaan yksi politiikan, poliittinen toimi vaikuttaa toiseen, ja komissiolta täytyy kysyä nyt, että mikä olisi paras tapa hallinnoida kierrätystä. Onko järkevää että paikallisviranomaiset lähettävät kaksi eri keräilyajoneuvoa keräilemään erilaista, kahta erilaista ö, kerättävää tuotetta tai kierrätettävää tuotetta samanaikaisesti, kun on vaikeata rahoittaa peruspalveluita ja tehtävä valintoja esimerkiksi vanhustenhuollon ja kierrätyksen edistämisen välillä. Eli komission pitäisi tarkastella tällaisia, tällaisia asioita nyt tässä vaiheessa ne ovat ehkä helpompia ratkaista kuin suuremmat maailmanlaajuiset kysymykset, vaikkapa kauppaan liittyen. Rapidement, s'il vous plaît. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä lyhyesti. Äh, puhun lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Se, että olen, huolimatta siitä, että olemme eri puolueissa, haluaisin kuitenkin tukea esittelijää esimerkillä. Viime vuonna pysymme, hyväksymme suurella enemmistöllä, myös sosiaaliset tukivat sitä, että kielemme kaivostoiminnan, jossa käytetään syanidia, ainakin Euroopan unionin alueella. Tämä hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Toisaalta olemme kuitenkin viikkojen ja kuukausien kanssa puhuneet siitä, miten pitäisi hyödyntää elektroniikkaromua. Miten nämä kaksi asetta, asiaa liittyvät toisiinsa? Millä tavoin ne liittyvät toisiinsa? Jos elektronista jätettä jos sen keräämistä ja uudelleen hyödyntämistä voidaan parantaa, silloin sama määrä elektrista jätettä voisi merkitä sitä, että siitä voitaisiin kerätä, siis toista vielä sen, että erittäin huono teknologia, jota nyt käytetään, siis syanidi, kaivostoiminta, siinä saadaan tietty määrä kultaa, mutta kuitenkin jos eh, sama 150-kertainen määrä kultaa saadaan elektronista jätteestä, josta kerätään hyödykkäästi. Minusta olisi pyrkiä luomaan kiihokkeita tämän eh, käyttämiseen. Kaikin välinein pitäisi kiertää vanhentunut teknologia, mutta saman aikaan kuitenkin pitäisi pyrkiä edistämään uusien kehittämisvaiheessa olevien teknologioiden luomista niin, että voidaan hyödyntää raaka-aineita paremmin ja tämä edistää myöskin raaka-aineen tehokasta käyttöä. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Nyt annan vielä nopeasti puheenvuoron komissiolle. Kiitos Ader tästä. Olen kiitollinen tästä puheenvuorosta. Nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Thanks, uh, Madam Chairman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti ihan kohta kohdalta käsitellen ne kommentit, mitä täällä on esitetty. Kiitoksia ensinnäkin Rovat Merkisille oikein hyvästä pohjatyöstä lausunnoksi. Aloitetaan nyt siitä, että todetaan, että että raaka-ainetiedon antomme ei kata pelkästään mineraaleja, vaan todellakin näitä, nämä biottiset resurssit, esimerkiksi puun jakumiin. En tiennyt tätä biottinen termiä, kiitos siitä. Ja toinen kommenttini koskee sitä, että komissiossa meillä on kolme pilaria ja tässä kohtaa kyseessä on kolmas pilari eikä ole olemassa mitään prioriteettiasettelua näiden pilarien välillä. Kaikki ovat yhtä tärkeitä keskenään. Joten se, että kolmas pilari koskee resurssitehokkuuteen ja se, että kierrätystä ei ole siellä mainittu, ei tarkoita sitä, että kyseessä olisi vähemmän tärkeä kysymys. No sitten kolmas kysymys koski tavoitteita. Olemme samaa mieltä monista ajatuksista, jotka täällä on esitetty, koskien sitä, että on hyvin vaikeata asettaa tiettyä luvullista, numerollista tavoitetta, numerista tavoitetta. Emme me suinkaan ole resurssitehokkuutta vastaan. Mehän olemme lippulaiva-aloitteenkin tehneet ja laatineet tiekartan, mutta numeerisen tavoitteen asettaminen on vaikeaa. Se olisi kattava tavoite. Tietysti tarvitaan tietty metodi metodologinen lähestymistapa, miettiä sitä, että onko parempi tarkastella tapaus tapaukselta kierrätystä esimerkiksi. ja direktiivin kohdalla komissio asetti tavoitteet esimerkiksi rakennusten purkamisen sektorille. Eli voidaan kysyä, että voitaisiinko paremmin tapauskohtaisesti asettaa tavoitteet realistisemmin, joten emme ole tällaisen kokonaistavoitteen asettamisen kannalla ta- numerisesti. Se ei välttämättä ole reaalinen, realistinen. Kohdasta kuusi. Puhutte tällaisesta äh, raaka-aineiden jäljitettävyysjärjestelmästä ja hallussa pitoketjusta, chain of custody. Ei ole ihan selvää, mitä tässä nyt tarkoitatte. Viittaa, jos nyt otetaan FLECT-toimintaohjelma, esimerkiksi, niin voidaan todeta, että sekin toimii tapauskohtaisesti paremmin, ei tällaisella yleistasolla. Ja sitten kohdasta yhdeksän toteaisin, että viitaatte näihin konfliktialueiden mineraaleihin. Tämä olisi sellainen asia, jota komissio työstää. Me emme ole vielä kantaamme muodostaneet lopullisesti, tai lopullisesti, mutta meidän mielestämme olisi parasta tarkastella näitä mahdollisuuksia tapauskohtaisesti, ei yleisellä tasolla. No sitten kohdasta kahdeksan biodiversiteetti, biologinen monimuotoisuus ja talouden ja ympäristönäkökohtien yhteensovittaminen. Tämä on meidän politiikkamme ytimessä aivan yleisestikin ottaen ja olemme todella myönteisiä tämän suhteen, mutta tässäkin viime vuonna olemme julkaisseet Natura 2000 suuntaviivat ja niiden tavoitteena on todellakin tarjota jäsenvaltioille ja paikallisviranomaisille ohjausta siitä, kuinka sovittaa yhteen nämä kaksi tavoitetta, joten en näe, että monia muita asioita tämän suhteen voitaisiin tässä kohtaa tehdä. Sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kohta 11. Tässä viitataan verotukseen mineraalivaroihin kohdistaen. Ja tässä seurailisin jonkun esittämän kommentin linjoilla, joka täällä tuli ilmoille. Eli se, että asetettaisiin vero, joka luo sellaisen kulun, jota eivät tue ulkois, jota ei tue ulkoinen kilpailu, asettaa meidän taloutemme epäedulliseen kilpailuasetelmaan. Mahdollisuus, että siirrettäisiin verotuksen kohdentumista työvoimasta sinne, sinne alkulähteelle, niin tästä voidaan todeta, että jos kokonaisvaikutus ei lisää kuluja, niin ehkä voimme tätä mahdollisuutta tutkailla. Tämä vaatii toki talous, talousanalyysiä, mutta ehkäpä sitä olisi syytä tutkiskella tarkemmin. Ja sitten aivan viimeinen kommentti koskien muutamia muita huomautuksia. Joku mainitsi, että minkälaisia välineitä voitaisiin perustaa tai käyttää, jotta voisimme olla esimerkiksi tehokkaammin kierrättää ja käyttää luonnonvaroja resurssitehokkaammin. No en, niin, Rova Merkis, kun tässä mainitaan lausunton, jossa pyydetään innovaatiokumppanuuksien nopeaa, nopeasta, nopeasta täytäntöönpanosta, ja tehän tiedätte, että innovaatiokumppanuudet raaka-ainealalla ovat tässä tapetilla, ja siitä on parlamentissa keskusteltu ja sitä on ehdotettu. Meidän mielestämme, jos halutaan edistystä, niin täytyy olla olemassa jäsenvaltioiden, parlamentin ja äh, sidosryhmien välillä on oltava tällainen keskustelurakenne, jäsennelty rakenne. Ja kaikkia näitä asioita tarkastellaan säännöllisesti. Onko olemassa välttämätön teknologia, että saataisiin aikaiseksi parempaa, kierrätys, äh, parempaa kierrätysastetta tai resurssitehokkuutta, ja voidaanko käyttää standardeja, ja entäpä sitten julkiset hankinnat. On olemassa paljon erilaisia toimia, ja te pyydätte, että mitä instrumentteja on, niin me vastaamme, että niitä on paljon, mutta että keskustelu täytyisi olla säännöllistä. Ja kriteer, pääkriteerinä pitää olla ennen kaikkea, että onko, se, onko kyseessä toteute- toteuttamiskelpoinen toimi. Olisi, oliko se nyt sitten vuosittain tai joka toinen vuosi, niin jos se näin tapahtuu, niin minun mielestäni asiat alkavat toistaa itsenään. Innovaatiokumppanuus voisi olla sellainen säännöllinen dialogi kaikista näistä asioista. Kysytään itseltämme, voimmeko saada aikaiseksi, ja jos saamme aikaiseksi, niin mitä ja milloin, vuodenko vai viidenko vuoden päästä. Tämä minun mielestäni on se tapa, jos halutaan päästä yleisistä julkilausumista todelliseen edistykseen, niin tässä olisi se tapa. Ja me tuemme esitettyjä kommentteja. Olemme sitä mieltä, että tämä on keskeinen asia, mutta meidän täytyy saada aikaiseksi sellainen rakenne, jonka puitteissa voidaan keskustella ja tehdä päätöksiä, mutta tällaista rakennetta ei vielä ole. Eli tämä on mielestäni edessämme oleva haaste. Kiitoksia. Euh, Kiitokset tästä. Jos esittelijä vielä haluaa sanoa pari sanaa, niin olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos tästä rakentavista ehdotuksista ja kiitos myös kohteliaisuuksista. Aivan lyhyesti. Täällä esitettiin lukuisia kysymyksiä. Haluaisin vastata vain kysymyksiin lyhyesti ja sanoisin, että meidän täytyy käydä keskustelua vielä uudestaan eri asioista, jotka ovat keskustelun arvoisia. Mitä herra Florent sanoi, siitä sanoisin, että on totta, että meidän ei pidä pelkästään juosta joidenkin tavoitteiden perässä. Meidän pitää nähdä selkeämmin tapaus, tapaukselta, mikä on mahdollista tehdä. Ei ole hyllistä vain asettaa tavoitteita. Kierrätämisen osalta pitää olla täsmällisempiä. Eli että sanotaan 70 pitää kierrättää. Pitää sanoa myös se, mitä pyritään saamaan irti ja sitä varten täytyy jakaa kiertäminen kolmeen vaiheeseen, ensinnäkin keräämiseen, sitten äh, esikäsittelyyn ja äh, sen jälkeen jalostamiseen, sulattamiseen ja niin edelleen siis. Kysymys on kolmesta vaiheesta. Ja täytyy pyrkiä saamaan tällä tavoin mahdollisimman paljon raaka-aineita käyttöön. Täytyy siis pitää selkeästi mielessä se, mihin pyritään. Ei tässä nyt voida vain väkipakolla ajaa jotakin lävitse. Sitten tämä arvojärjestys. Minä haluaisin tarttua tähän keskustelun uudestaan meidän ei pidä luoda tällaisena minä pakkojärjestelmänä, mutta meidän täytyy pitää me, että aineita voidaan käyttää eri tavoin. Ja aika ajoin se tapa, jolla jotakin raaka-aineita käytetään, ei välttämättä ole kaikkein hyödyllisin. Ja me tarvitsemme maailman, jossa raaka-aineita käytetään mahdollisimman hyvällä tavalla, koska on olemassa kilpailua myöskin raaka-aineiden eri käytön välillä. Florent puhui äh, McDonaldsin äh, leikkikalusta ja vertasi näitä sitten äh, tuulivoimaloiden myllyihin. Totta kai, jos sitä verrataan ambulanssiin, siinä on tietty ero, että on tietysti varmaan joitakin korvausmahdollisuuksia, mutta nämä ovat jotka pitäisi keskustella. Sitten maksut, verot. Minä en halua keräämään veroja verojen päälle, mutta minusta tarvitaan jotakin, tarvitaan jonkinlaisia välineitä – ja välineisiin kuuluvat myöskin tällaiset rahoitusvälineet, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan rohkaista, jotta voidaan antaa houkuttimia ja myöskin, jotta voidaan pelottaa tietyistä toimista. Pitäisi siis siirtää verotusta pois työstä siihen, että verotetaan raaka-aineita. Kun työ muuttuu halvemmaksi, voidaan myöskin korjata enemmän – Monet ostavat nyt mieluummin uuden laitteen kuin korjauttavat vanhan, koska korjaaminen on kalliimpaa kuin uuden laitteen ostaminen. Tämän täytyy muuttua. Fondi ja Gerbrandi ja eräät muut. Lajien monimuotoisuus on tärkeä kysymys. Tarvitsemme kokonaisvaltaista politiikkaa, emme pirstaloitua. Nyt tänään puhumme raaka aineista huomenna lajien monimuotoisuudesta ja sitten puhumme vaikka äh, luonnon raaka-aineiden tehokkaasta käytöstä. Tämän täytyy olla yksi suuri strategia, ei pirstaleinen asia, ei vain siksi, että on 27 eri komission jäsentä, vetoaisi myöskin komission suuntaan. Joka tapauksessa on tärkeää harjoittaa aloittaa toimintaa, joka kokonaisvaltaisesti suhtautuu tähän aiheeseen. Jos näin ei tähän saakka ollut, nyt täytyy alkaa toimia tällä tavoin. Ja sitten vielä lainsäädännön toteuttamisesta. Jos haluamme enemmän, usein silloin pyrimme samaan aikaan uusia asetuksia ja säädöksiä. Joskus kuitenkin meiltä puuttuu toimeenpanoa. Ei ole hyötyä uusista säädöksistä niin kauan, kun emme saa pidettyä asioita järjestyksessä. Olemassa olevien direktiivien toimeenpano on ratkaisevaa. Pyytäisin puheenjohtajaa, a, siis puheenjohtaja pyytää siis puhujaa tulemaan nopean puheenvuoronsa päätökseen. Niin. niin, Meillä on vielä muutamia muita kysymyksiä, jotka nousivat myöskin esille, olivat tärkeitä. Mitä tulee kaatopaikkoihin, tässä ei saa tapahtua mitään lykkäyksiä, mitä herra Aadar sanoi. Tulkkauskin tulee kohta loppumaan, ilmoitti puheenjohtaja juuri. Niin sitten jatkan englanniksi ilmoittaa esittelijää. Kyllähän sekin käy, sitten kun tulkit ovat poissa. Niin, en usko, että tässä tulee olemaan paljon mielipideeroja. Me tarvitsemme välineitä, verotusta ja asianmukaista kaatopaikkapolitiikkaa ja vielä lopuksi